olen saanut kannan ensimmäisessä käsittelyssä. Ja tämä komission kanta on myös saatu, joten nämä tekstit tulla, saadaan tämän päivän pöytäkirjaan ja kolmen kuukauden aika parlamentilla ottaa kantaa alkaa huomenna helmikuun 7. päivä. Seuraava kohta esityslistalla keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ensimmäisenä Taimaan tilanne. Ensin puheenvuoron saavat päätöslauselman valmistelijat. Edustaja Dekkaiser ensin. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Thailand on